aloitetaan päiväisen istunnon. Kuten tiedätte, ensimmäinen kohta esityslistalla tänään on äänestys kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä. Ja asia koskee asetusta 1234-2007, joka koskee yhteisiä markkinajärjestelyjä sekä tiettyjä maataloustuotteita koskevia erityissäännöksiä. Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Asetus yhteisestä markkinajärjestelystä. Anna puheenvuoron Rova de, Cast- de Castrolle. Well, Mr. De Castro. Niin, anteeksi, herra Castro. Olen pahoillani. Pahoittelut tästä. Eh. Proszę przedstawić opinię. Voisitteko esitellä kalastusvaliokunnan lausunnon? Olkaa hyvä. Pan de Castro. Herra de Castro. Presidente. Arvoisa puhemies, ja rouva komissaari, hyvät kollegat, olemme jälleen kerran täällä keskustelemassa maitokriisistä. Tämän kriisin dramatiikka ei jätä meitä rauhaan ja kuten myöskin farmarit ovat kauhunsa ja pelkonsa tulevaisuuden suhteen osoittaneet, tämä on painava ongelma ja tämä parlamentti on siitä kantansa ilmaissutkin. Kun vaikka otettaisiin huomioon komission ehdotus ja hyväksyttäisiin määräajan pidennys, olemme lisänneet siihen yksityisen juustoa varten käytettävän maidon varastoinnin. Ja komission ehdottamat toimenpiteet eivät ole riittäviä. Ja sen takia meitä pyydetään pitä, päättämään, pitäisikö kiireellisyysmenettely hyväksyä tässä yhteyksessä vai pitäisikö antaa mahdollisuus komissiolle kauppakriisissä ottaa käyttöön kiireellisyysmenettelyt ilman normaalia parlamentaarista käsittelyä. Eilen Agri-valiokunta keskusteli tästä Marian fischer börlin läsnä ollessa. Ja haluaisin kiittää myöskin valiokunnan puolesta rouva komissaaria siitä, että hän tuli meille parlamenttiin juuri tässä ominaisuudessa äh, agrivaliokunnan kokoukseen Luxemburgissa ja tässä Tätä käyttäytymistä arvostimme kovasti. Eilen käytiin hyvin kiivas keskustelu ja paljon kritiikkiä kuultiin meidän kollegoiltamme ja erityisesti alleviivattiin sitä, että komissio lähti liikkeelle tässä asiassa aivan liian myöhään ilman, että ymmärsi kriisin vakavuutta ajoissa. Ja sitten äh, artiklan 187 merkitystä ei ole täysin ymmärretty. Ja on todettu, että komission olisi pitänyt antaa käyttöön enemmän varoja tämän kriisin vastaiseen taisteluun. Ja osittain olemmekin tästä samaa mieltä. Kuitenkin täytyy hyväksyä, että komissio on ponnistellut asian eteen kovasti ja edistynyt sen käsittelyssä, ottaen huomioon myöskin parlamentin kannan. Ja sen johdosta on ehdotettu 280 miljoonan rahaston hyväksymistä, josta äänestetään myöskin torstaina sitten budjettikeskustelun yhteys, yhteydessä. ja myöskin minimituet ovat no, nousseet merkittävästi, kuten syyskuun keskustelussamme hyväksyimme. Tämä ei ole kuitenkaan riittävää ja katson, että tänään meidän täytyisi äänestää kirjallisuusmenettelyn puolesta. Viljelijät tarvitsevat välittömiä vastauksia. Nyt on menetetty jo liikaa aikaa. Tänä päivänä meidän täytyy ryhtyä kiihdyttämään toimintaa, jotta voisimme taistella kriisiä vastaan tehokkaammin. Ja toivomme, että kollegat ryhtyisivät yhtä päättäväisesti tällä maatalousalalla toimimaan yhteispäätösmenettelyn puitteissa kuin myöskin Lissabonin sopimuksen yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä lausunnosta. Koska päätämme kirjallisesta menettelystä, käsittelystä, niin kolme minuutin raja on puheenvuorolle. Haluaako joku tässä asiassa puheenvuoron tukea tätä ehdotusta tai vastustaa sitä? Olkaa hyvä. Niin, olkaa hyvä. Oletteko vastaan vai puolesta? Tuetteko vai oletteko vastaan? Minä olen sitä vastaan. Okei. Okay herr präsident meine sehr geehrten Damen und Herren! Puhumme tätä kiireellisyyttä vastaan, mutta ei sen vuoksi, että meidän pitäisi ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin, vaan koska emme usko, että komissio ryhtyy oikeisiin toimenpiteisiin ja että komissio olisi, pystyisi ratkaisemaan kriisin maitosektorilla. Komissio ei ole osa ratkaisua, vaan se on se ongelma. Siinä mielessä täytyy harkita, että komissio on aiheuttanut tämän ongelman maito, maitomääriä lisäämällä. Se on pitkän aikaa reagoinut kriisiin. Vielä viisi, neljä viikkoa sitten se sanoi komissio, että ei ole ongelmaa. Markkinat tulevat paremmiksi ja pitää olla vain kärsivällisyyttä. Ja tälle komissiolle sitten annamme valtuudet ja sanomme, että tältä komissiolta odotamme apua. Ei. Minun mielestäni tämä ei ole oikea tie. Ei eilenkään komissio pystynyt sanomaan, että mihin nämä ylimääräiset rahat pitäisi käyttää. Se puhuu uudelleenrakennemuutoksesta, mutta viime aikoina se on tarkoitus, että vähemmän maitoa tuotetaan. Komissio ei ole sanonut, että miten tätä tuottamista se haluaa tuotantoa vahvistaa, se antaa edelleen vientihyvityksiin rahaa kun me haluaisimme näitä supermarketteja vastaan, näitä maataloustuottajia vahvistaa. Komissio tästäkään pystynyt eilen sanomaan mitään, joten suuresti epäilemme sitä, että komissio nyt vakavasti pyrkisi kriisin ratkaisemaan. Annamme tällaisen blankon checkin tietämättä, mitä komissio tekee, miten se se tekee ja millä se haluaa tämän tehdä. Mutta vielä yksi näkökohta, jonka vuoksi olemme vastaan, on hyvin ratkaiseva peruste. Parlamenttina olemme taistelleet pitkään sen puolesta, että saamme lisää valtuuksia erityisesti juuri maataloudessa. Ja se ensimmäinen, mikä nyt teemme vähän ennen kuin meillä on Lissabonin sopimus, on se, että annamme nämä oikeudet jälleen pois. Ei näin voi olla minulle. Uutena jäsenenä tämä näyttää hyvin epätasavalliselta. Meidän täytyy ottaa varjomista oikeuksista. Meidän täytyy keskustella johtaa täällä ja Parlamentti täytyy ottaa toiminta käsiinsä ja johtaa tätä keskustelua. Ja sitten me olemme myös vastuusta siitä. Minä otan sen mielelläni vastuun, mutta vastuuta emme voi antaa pois, vaan parlamentaarikkoina meitä vaaditaan tähän ja me haluamme pitkäaikaisesti ja vakavasti auttaa tuottajia tässä kysymyksessä. Dziękuję panu. Dziękuję. Kiitoksia tästä lausunnosta. Herra Dessiltä 261 Pyhävuoropyyntö. Haluatteko puhua tukea vai vastustaa? Olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kirjallisuusmenettelypyyntö komissiolta ei kaikkia toiveita täytä ja voin siinä mielessä puhua samoin kuin edellinen puhuja, mutta tämä kirjallisuuspyyntö jos sitä ei hyväksyttäisi, se antaisi täysin väärän viestin maidon tuotteille. Se odottaa reaktiota Sen vuoksi olen tämän kirjallisuuspyynnön puolesta. Menettelyn kuluessa meillä on sitten muutosehdotuksilla ja tarkistuksilla tätä vielä parantaa ja se, mistä kollega Hoislin puhutaan, nämä oikeuksia pois. Niin ihan on mahdollisuus näiden tarkistusten kautta nämä, näitä oikeuksia kahdeksi vuodeksihan komissiolle nämä oikeudet annetaan, eli sitten päättää uudestaan, joten sen vuoksi pyydän tukea sille, että tämä kirjallismenettely otettaisiin esityslistalle. Bardzo dziękuję panu za wypowiedź. Kiitoksia tästä lausunnosta teille. Yksi puheenvuoro oli vastustava ja yksi sen puolesta. Toisten kolme minuuttia oli puheaika raja kaikille puheenvuoroille. Nyt äänestämme ei ollut nimenhuutoäänestyspyyntöä, sen vuoksi äänestämme normaalisti. Kuka teistä on tämän ehdotuksen puolesta? Dziękuję. Kiitoksia. Kuka on vastaan? Kiitoksia. Tyhjää. Kiitoksia. Ehdotus meni suurella läpi. Kiitoksia paljon. Eli tämä asia on sitten kiireellisessä käsittelyssä. Äänestys on torstaina, muistutan. Ja aiemman esitetyn ehdotuksen mukaan huomenna keskiviikkoon mennessä tarkistukset. Pyydän pitävän joista kiinni. Tänä iltana on keskustelu tästä asiasta. Haluaisin muistuttaa, että keskustelu tänä iltana Tarkistukset huomenna kello 10 mennessä. Seuraava kohta esityslistalla ovat neuvoston ja komission julkilausumat asiassa ilmastonmuutos ja kehitysmaat. Yhdistyneiden kansakuntien ilman, ilmastonmuutoskonferenssissa Kööpenhaminassa huomioon ottaen haluaisin pyytää tänne täysistuntosaliin ympäristöministerin joka edustaa Ruotsin